Esityslistaan ei ole huomautuksia. Pöytäkirja on hyväksytty ja sen haluaisin kertoa teille. Ja seuraava kohta esityslistalla on kyselytunti komission puheenjohtajalle ensiksi kysymykset, joita poliittisten ryhmien puheenjohtajat esittävät. Ja ensimmäisenä puhujana haluaisin antaa puheenvuoron minuutin kysymykseen herra Manfred Wederiä, joka on EPPstä. Olkaa hyvä minuutti. Komissio. Arvoisa komission puheenjohtaja, arvoisa äh, parlamentin puhemies, hyvät kollegat, komissio on tänään äh, hyväksynyt uuden SWIFT-sopimuksen kokouksessaan ja äh, se sieltä sitten hyväksyttiin suurella enemmistöllä. Haluaisin kysyä komission puheenjohtajalta, koska hän varmastikin tietää, että kansalaisten keskuudessa on hyvin paljon huolenaiheita, kun näitä tietoja annetaan. Haluaisin kysyä, että missä näette varsinaiset edistysaskeleet ja miten voimme vakuuttaa kansalaiset tämän sopimuksen tarpeellisuudesta. Kiitos. On totta, että SWIFT-sopimus hyvin suurella enemmistöllä komissiossa hyväksyttiin tänään ja haluamme tässä tosiaan ottaa huomioon hyvin tiukasti henkilötietojen ja yksityisen, yksityisyyden suojan, suhteellisuuden ja kaiken tämän tarkoitus on hyvin tarkasti rajoittaa siis tämä terrorismin torjuntaan ja terrorismin rahoituksen torjuntaan. Tässä sopimus kunnioittaa perusoikeuksia ja tässä se kunnioittaa myös perusoikeusperussopimusta. Ja tässä on kysymys siis tietojen siitä, että tietojen käyttö on avointa. Komissio on siksi sitä mieltä, että tämä sopimusluonnos vastaa perusoikeuksia ja vastaa samalla Euroopan parlamentin huolen aiheisiin silloin, kun maaliskuussa ensimmäisen kerran edellisestä sopimusluonnoksesta äänestettiin. Sitten puheenjohtaja. Yes. Mr. Weber. Herra Weber, lisäkysymys. President, niin, tässä vielä toinen kysymys. No, kysehän on siis asiasta ja sisällöstä, sopimuksen sisällöstä, josta puhuit. Haluaisin kysyä vielä, että millainen merkitys tällä sopimuksella on transatlanttisiin suhteisiin? Miten tärkeä se on ajatellen niitä aiheita, joista meidän täytyy keskustella amerikkalaisten kanssa? Olisin kiitollinen, voisitte tähän asiaan vielä ottaa kantaa. It is extremely important in fact. I can tell that... Tämä on erittäin tärkeä. Voin sanoa, että amerikkalaiskumppanimme pitävät tätä tärkeimpänä painopistealueena keskustelussa Euroopan unionin kanssa. Tämä on ratkaiseva myös yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen välisille suhteille – Siksi me uskomme, että meidän pitäisi ratkaista tämä pitää mielessämme kuitenkin Atlantin molemminpuoliset suhteet. Siis tämä on tietysti kriittisesti tärkeä asia, mutta ei tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö meidän pitäisi pitää yksityisperiaatteestamme, tietosuojaperiaatteestamme kiinni. Mielestäni olemme päässeet erittäin hyvään sopimukseen ja komission jäsen Malmström on tehnyt erittäin tärkeää työtä. Mitä laajempaan poliittiseen näkökulmaan tulee, niin on tärkeää tosiaan, että me olemme päässeet tästä sopimukseen. Kiitos. Haluaisin muistuttaa teitä, että lisäkysymykset, niille on aikaa 30 sekuntia. Olen pahoillani, mutta tämä on sääntö. Eh, puheenjohtaja Schulz seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitoksia, herra komission puheenjohtaja. Eh, lisäyksenä tähän kollegani Manfred Weberin kysymykseen kysyisin seuraavaa. Onko komission jäsen Malmström informoinut kollegimme siitä, että kun ajatellaan tämänhetkistä neuvottelutilannetta, tässä talossa on hyvin suuria epäilyksiä asiaan liittyen. Onko komissio selvillä siitä, että se, mistä se on tänään sopinut, ei varmastikaan ole se, mikä parlamentin mielestä on, kaikke, on riittävä edistysaskel? Oletteko selvillä siitä, herra puheenjohtaja, että tänään olette hyväksyneet jotakin sellaista, että jos se täytäntöön pannaan näin, johtaa siihen, että yksityisyrityksen työntekijä, esimerkiksi Swiftin työntekijällä on enemmän kontrollioikeuksia kuin EU-virkamiehellä. Onko Rova Malmström informoinut teitä näistä asioista? Jos kyllä, niin miten sitten saatoitte tehdä tällaisen päätöksen? Jos ei, niin miksi Rova Malmström ei ole teille tästä asiasta tiedottanut? Kiitos, olkaa hyvä. Totta kai, mm, kyllä koko ajan komissaari kertoi meille neuvottelun aikana ja tänään juuri komission jäsen Malmström kertoi meille neuvottelujen lopputuloksesta. Tämän lisäksi hän kertoi vielä, että hänellä on ollut intensiivistä vuoropuhelua parlamentin edustajien kanssa ja me olemme tietoisia parlamentin huolista. Hän kertoi minulle, että hän on pitänyt parlamenttia ajan tasalla säännöllisesti neuvotteluprosessista. Komissio on täyttänyt tehtävänsä, kun se on neuvotellut ja nyt parlamentti hyväksyy tai ei hyväksy tätä sopimusta. Suosittelen sen hyväksymistä, koska se on tärkeä ajatellen Euroopan kansalaisten turvallisuutta myös. Me uskomme, että tarvittava perusoikeuksien suoja ja eh, tietosuoja on hyvällä tasolla. Se on arkaluontoinen asia, mutta me uskomme, että parlamentin oikeudet on otettu täysin huomioon ja meidän piti neuvotella Euroopan unionin puolesta ja me teimme yksimielisen päätöksen asiasta, niin kuin sanoin. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja näistä hyvin ystävällisistä keskustelun kuvauksesta. Tämä ei kuitenkaan ole vastaus kysymykseen ja haluankin tässä nyt hiukan tarkentaa. Toivon, että myöskin vastaatte tarkasti. Kertoiko rouva Malmström komission neuvotteluissa ennen kollegion päätöksen tekoa sanonut teille, että se teksti, joka nyt on sopimusteksti, on olemassa se vaara, että parlamentti äänestää ei. Vai kertoiko Rova Malmström teille, että tämän tekstin avulla saamme parlamentaarisen enemmistön, siis toistan vielä tarkasti. Sanoiko Rova Malmström, että saamme tällä tekstillä parlamentaarisen enemmistön vai totesiko hän, että tämän tekstin kanssa parlamentin enemmistö e- ei ole varmaa? Ja toivoisinkin, että vastaatte tarkasti. Um, Komissio Malmström komission jäsen Malmström ei voi millään tavoin ennakoida parlamentin tulo, äänestystulosta. Hän, siis kysymykseni olisi siis siitä, että kertoiko Rova Malmström minulle tai kollegiolle, mikä parlamentin äänestystulos tai reaktio olisi, kyllä tai ei hän toivoo tietysti, että parlamentti on tämän puolella. Muussa tapauksessa hän ei kävisi neuvotteluja komission puolesta, mutta pari kuukautta sitten, kun parlamentti äänesti tätä vastaan, kävimme hyvin merkittävää keskustelua komissiossa ja puhuin komission jäsenmaastuin kanssa useita kertoja. Me olemme täysin tietoisia tästä ja hän on erittäin tietoinen tästä, koska hän on käyttänyt paljon aikaa Euroopan parlamentin kanssa. ja paneutunut niihin kysymyksiin, joita saattaa syntyä, herätä. Mutta emme millään tavoin voi ennakoida sitä, mikä parlamentin äänestystulos on. Ja sen voin kertoa teille nyt. Mutta hän yhä kuulee parlamenttia, konsulta- käydään konsultaatioita, mutta ei ole vielä sitten kysymys äh, sovittu siitä, milloin tämä äänestys olisi. Ja sen voin kertoa teille parhaan tietoni mukaan. Eli sen tiedon mukana, mitä komission jäsen minulle antoi. Sitten puheenjohtaja Verhofstadt. Yeah, yeah. Running to a no once more. But it's a difficult question if okay. you don't know what the parliament has decided. But uh, Mr. Mr. The, the Mr. President. Puhemies yrittää keskeyttää. Puheenjohtaja Verhofstadt, olkaa hyvä. Äh, niin Swiftistä puhumme vielä myöhemmin, mutta eilen äh, rouva Merkel ja Sarkozy pitivät huippukokoustaan ja siellä päätettiin äh, Euroopan mm, talouden ohjausjärjestelmän lähestymistavasta ja tässä Tämä oli hyvin olennainen päätös Minun mielestäni kyse ei ole siitä, että EU on vastaan euroaluetta. Me tarvitsemme talouden ohjausjärjestelmää euroalueella ja euroalueella paljon intensiivisemmin kuin koko Euroopan unionissa, joten kysymykseni on, mitä te olette mieltä, oletteko te samaa mieltä meidän kanssamme siitä, että tarvitaan euroalueella yhtä paljon kuin Euroopan unionin alueella eh, talouden ohjausjärjestelmää, ja onko komissio se, jonka pitää asia hoitaa? On mahdotonta, että neuvosto, joka kokoontuu neljä kertaa ja käsittelee näitä asioita. Nyt komission pitäisi olla ohjaajan paikalla. Ja tässä kysyisin komission kantaa tähän asiaan. Si. Bien sûr. Kiitos. Tietysti herra Verhofstadt, mitä tulee niihin siihen mandaattiin tai kompetenssiin, joka unionille on annettu, niin siis on kysymys muun muassa Euroopan talouden ohjausjärjestelmästä. Se kuuluu näihin. Siis se on ainoa vastaus, mitä tulee kauppaan, kilpailukykyyn, budjettivalvontaan. Komissio vastaa kaikesta tästä. Ja joskus täytyy tietysti muistuttaa joillekin hallituksillemme tästä, jotka eivät tarpeeksi ole lukeneet sopimusta. Kun olen sanonut tämän, niin komissio ei suinkaan yksin voi tätä tehtävää täyttää. Sillä on siis myös eh, Euroopan neuvoston kanssa, eh, Euroopan neuvoston kanssa on puhuttavaa ja sehän tekee tärkeää työtä myös. Mitä tulee ensimmäiseen julistukseen, itse asiassa meillä on eurovyöhykkeelle ja koko EUlle – Vastaus se on 136 artikla Lissabonin sopimuksessa, joka antaa meille paljon laajemmat mahdollisuudet tehdä ehdotuksia eurovyöhykkeelle ja enemmän valtaa ja oikeuksia niille, jotka käyttävät yhteisvaluuttaa ja koko unionille, joten toivon, että tosiaan vahvistamme Euroopan talouden ohjausjärjestelmää mutta aina kunnioittaen perussopimusta ja yhteisöllistä menettelytapaa. Kiitos sitten lisäkysymys. Niin puheenjohtaja. Eh, ensimmäinen testi tässä on eh, se, mikä tulee torstaina. Silloin päätetään Eurooppa 2020. Eh, minä toivon, että Eurooppa 2020 ei siellä komissio muut kuin komissio hoida asiaa. Minä ole koskaan nähnyt, että hallitusten valtioiden päämiehet yhdistäisivät tai kritisoisivat keskenään. Niinpä siitä syystä minun mielestäni komission pitää puoltaa kantaansa 2020 asiassa ja myös Van Rompäyn työryhmässä. Olette olleet ollut itse neuvoston jäsen, jonka tunnette tietysti hyvin. Se on erittäin tärkeä toimielin, mutta ei voida mitään tämmöistä mikrohallintoa harjoittaa. Se olisi aivan perusvirhe. Ei pelkästään sopimuksen henkeä vastaan, vaan perusvirhe. Neuvosto osoittaa suunnan, siis tässä on kysymys 16 artiklassa, artiklasta komissio niille toimivaltuuksien mukaan, jotka sillä on, ja neuvosto eri kokoonpanoissa joutuu tietysti todentamaan sen, miten politiikkaa toteutetaan. Ja tietysti se täyttää koko roolinsa, mitä tulee 2020 strategian täytäntöönpanoon. Ja jäsenvaltioiden tuki rohkaisee minua ja odotan myös tätä tukea Euroopan parlamentilta ja todella minua rohkaisee suuresti se kanta, jonka parlamentti on ottanut. Puhemies keskeyttää. Haluaisin tässä vaiheessa hyvin vilpittömästi kiittää siitä hyvin selkeästä kannasta, jonka neljä poliittista ryhmää parlamentissa ovat tehneet mitä tulee Euroopan talouden ohjausjärjestelmään. Lissabonin sopimuksen hengen, henkeä kunnioitettaessa. <laughs> Themenwechsel. Vaihdetaan aihetta. Meksikon lahti. Deepwater Horizon, tämä on ilmeisesti käsite, joka tällä hetkellä äh, mietityttää ihmisiä, kun ajatellaan kasvun rajoja ja myöskin öljyn käyttöä ja myöskin kun ajatellaan rajoja tekniikan ja ihmisen välillä. Haluaisin tässä yhteydessä tietää, herra Barosa, että mitä komissio ajattelee siitä, että ennaltaehkäisevästi siinä, missä EU on vastuussa, voitaisiin kieltää tällaiset kaasu- ja öljyporaukset Pohjoisella merellä, Pohjan merellä ja haluaisin myöskin kuulla teiltä, että uskotteko, että ne sääntelyt ja säännöt, joita meillä EU:ssa on öljyn ja kaasun kuljetukselle, että ne suojaavat meitä siltä, että tällaisia katastrofeja pääse syntymään uudestaan siellä, missä me voimme olla vastuussa asiasta. Kiitoksia äh, kysymyksestä. Me emme vielä tiedä äh, syitä Yhdysvaltain äh, Ähm, ongelmaan, koska eh, siellä eh, edelleen selvitetään asiaa, onko kyse sitten teknisestä ongelmasta eh, tai sitten puutteista. Siitä syystä nyt on liian aikaista sanoa, miten, mitä voi tapahtua Euroopassa. Meidän öljyn etsintämme Euroopassa ei tapahdu samoin, samoin tavoin kuin Yhdysvalloissa. Poraustekniikat ovat samantapaisia, mutta ne ovat paljon matalammalla. Me olemme seuranneet komissiossa hyvin tiukasti, mitä tapahtuu jo toukokuussa. No, meillä on ollut yhteyksiä suuriin öljyyhtiöihin, jotta selvitetään tilanteet Euroopassa ja selvitetään myös turvallisuustilanteet. Me pyrimme vastaamaan ennaltaehkäisevästi ja tällä tavoin suojelemaan kansalaisia ja ympäristöä. Additional question, please. Kiitos. Lisäkysymys, olkaa hyvä. Äh, Pyytäisin teitä vielä kertomaan, että oletteko sitä mieltä, että ympäristövastuudirektiivi ajatellen kaasun ja öljyn etsintää on riittävä. Haluaisin tietää, että uskotko sen, että tällaiset melko alhaiset vastuuylärajat ovat sellaisia, joita tarvitaan, kun ajatellaan tätä Meksikonlahden katastrofia. Oletteko jo keskustellut siitä, että tekninen valvonta öljynporauslautoilla on asia, jota on parannettava. Ja oletteko todellakin sitä mieltä, että ympäristö- ja ilmastoolosuhteet arktisilla alueilla ovat ihmis- ja tekniikkaystävällisiä, jotta tällaisia riskejä jotka liittyvät merenalaisen öljyn etsintään, ovat käytettävissä. No siellä ei ole yhtä syvää kuin Meksikonlahdella, mutta kuitenkin nämä olosuhteet ovat samankaltaiset. Kiitos. Olette oikeassa. Ensiksi meillä on lainsäädäntö, meillä on sitovia EU-standardeja. Mitä tulee välineistön standardeihin, henkilöstöturvallisuuteen ja niin edelleen? Jäsenvaltiot ovat saaneet aikaan kansallista lainsäädäntöä, jotta tosiaan saataisiin korkea turvallisuustaso. Meillä on myös tiedotusvelvollisuusjärjestelmä, esimerkiksi mitä tulee tankkialusten öljypäästöihin ja niin edelleen. Tämä järjestelmä sisältää joukon välineitä, joita Euroopan merivirasto hallinnoi ja vastaa täten mahdollisiin saastumisiin. Mitä tulee konkreettiseen asiaan, eli vastuullisuuteen, siis mitä tulee useimpaan tai suurimpaan osaan Euroopan lainsäädännöstä. Se ei suinkaan ole kohdennettu tiettyihin teollisuuden aloihin, vaan useihin eri sektoreihin. Meillä on minimiturvallisuussäännöt, standardit, joita yksittäisten jäsenvaltioiden on noudatettava. Timothy. Kiitos. Sitten Timothy Kirkhope. Puheenjohtaja, palaisin EUn ja Yhdysvaltain suhteisiin. Olen tyytyväinen ryhmäni kanssa Ehm, me olemme tyytyväisiä eh, siitä, että olemme kuulleet eh, SWIFTin edistyksestä. Eh, kysyisin puheenjohtaja Barosolta, voisiko hän kertoa, mitä hyödyllistä on opittu komissiossa SWIFT-sopimuksen yhteydessä. Sitä voidaan käyttää menestyksekkäästi, kun tehdään PNR-sopimusta, joka odottaa nyt sitten Yhdysvaltain kanssa, mutta myös Kanadan ja Australian kanssa. Niin, on ehkä liian aikaista tässä vetää johtopäätöksiä, koska prosessi on vielä käynnissä. Odotan kyllä näitä yhteistyössä parlamentin kanssa, koska emme voi ilman parlamenttia tässä saada mitään aikaiseksi. Tämä on erittäin tärkeää. On kaksi tärkeä asia. Ensimmäinen liittyy turvallisuuteen, kun ajatellaan ihmisoikeuksien kunnioittamista, myöskin sitten tietosuoja. Me todellakin pidämme näistä kiinni ja me uskomme, että sopimus tässä muodossaan vastaa niihin huolenaiheisiin, joita Euroopan parlamentti on esittänyt ensimmäisen äänestyksen jälkeen. Mutta on olemassa myöskin toinen, hiukan yleisempi asia, jonka te esille, herra Kirchhoff. Eli kyse on suhteista Yhdysvaltoihin se on yksi tärkeimmistä, ellei jopa tärkein kumppani. Joten uskon, että meidän pitäisi myöskin poliittisesti pyrkiä pääsemään sopimukseen varapresidentti Biden kävi täällä ja hän puhui hyvin innostavasti näistä transatlanttisista suhteista myöskin tällä alalla, joten komissio ei suosittele äänestystä, jos ette ole vakuuttunut, että se on Euroopan kansalaisten eduksi. Haluan painottaa tätä. Meidän turvallisuus on tässä kyseessä, mutta samanaikaisesti me haluaisimme myöskin, että se on viesti sitoumuksestamme, joka on erittäin tärkeä suhde tärkeimmän kumppanimme kanssa. Kiitos lisäkysymys. Olen samaa mieltä täysin tästä puheenjohtaja, mitä tulee Euroopan parlamentin käyttäytymiseen. Se on mielestäni ollut hyvä demokraattinen esimerkki kaikille. Lisäkysymykseni koskee taakan jakamista, mitä tulee terrorismin vastaiseen taisteluun Euroopan unionin ja Yhdysvaltain kesken. Onko puheenjohtaja samaa mieltä siitä, että tämä sopimus, josta keskustelemme, on liian suuri taakka Yhdysvalloille verrattuna siihen, että me voisimme olla tämän taakan jakajina, eh, mitä tähän terrorismin torjuntaan tulee. Point. Erittäin tärkeä seikka eh, tietenkin yhdysvaltalaiset sanoivat, että he voivat tukea meitä, jos haluamme samanlaisen järjestelmän Euroopassa, ja meidän täytyy tämä päätös tehdä Euroopassa tässä sopimuksessa hyväksytään, että annetaan tietoa ja noudatetaan Yhdysvaltain viranomaisten säännöksiä. Ja me voimme miettiä, mitä voitaisiin tehdä paremmin. Ja amerikkalaiset ovat kertoneet, että he voivat auttaa teknisesti meitä, koska he ovat tutkineet enemmän näitä alueita. Ja niinpä me voisimme tästä rakentaa jotakin tulevaisuutta varten, koska uskon, että meidän kaikkien pitää antaa panoksensa terrorismin vastaiseen taisteluun. On suuri virhe, jos ajatellaan, että se on amerikkalaisten vastuulla ja me vain tuemme heitä. Se on yhteise, yhteinen vastuumme torjua terrorismia ja äh, suojella kansalaisia. Gabriel Kiitos, kiitos sitten Rova Gabriele Zimmer, minuutti. Herra puheenjohtaja, Euroopan parlamentti on tänään hyväksynyt herra Cashmanin mietön liittyen vuosituhannen kehitystavoitteisiin. Yksi tärkeimmistä viesteistä komission suuntaan on se, että me totta kai tulemme tai haluamme tehdä kaikkemme, että myöskin EUn resurssit sidotaan, jotta nämä voidaan saattaa päätökseen vuoteen 2015 mennessä. EU ja sen jäsenvaltiot eivät kuitenkaan tähän mennessä ole pitäneet velvollisuuksistaan kiinni. Nyt on 20 miljardin euron vaje yksinään liittyen näihin sitoumuksiin, jotka on tähän asiaan otettu. Ja haluaisin nyt kuulla, että mitä aiotte tehdä, kun ajatellaan neuvoston kokousta ja se, että jäsenvaltiota muistutettaisiin näistä velvoitteista ja painostettaisiin, jotta sitten YK kokouksessa syyskuussa EU antaa selkeän suljetun kuvan, eikä hyväksy sitä, että kun ajatellaan kriisiä, niin jäsenvaltiot etääntyvät näistä velvoitteistaan kun ajatellaan miljardia ihmistä, jotka elävät köyhyydessä tänä päivänä ja näkevät nälkää. I fully agree with the concern that, uh... Olen täysin samaa mieltä niistä huolenaiheista, joita kysymyksessä tänne herää, koska on olemassa vaara, mitä budjettihuoliin tulee, että joitakin sopimuksia ei kunnioiteta. Komissio piti kokouksen pari päivää sitten Afrikan unionin komission kanssa ja yksi huolenaihe, jonka afrikkalaiset kumppanit esittivät, olivat se, että joskus ei sitoumuksia kunnioiteta. Siis on kysymys vastuullisuudesta ja luotettavuudesta meidänkin puolelta. Meidän pitäisi pitää kiinni sitoumuksistamme ennen kaikkea, mitä tulee esimerkiksi ilmaston torjuntaan sen rahoitukseen. Sain Ban Ki-moon, siis YK pääsihteeriltä kirjeen, jossa hän korosti tämän agendan tärkeyttä – aion ottaa tämän asian esille, ei pelkästään neuvostossa tällä viikolla, vaan G20 G Outreach-kokouksessa viikkoa sen jälkeen Kanadassa. Osallistuin Glenn Eaglesin huippukokoukseen useita viikkoja sitten, ja todellisuus on se, että kaikkein kehittyneimmät maat eivät vielä ole täyttäneet kaikkea sitä, mihin ovat sitoutuneet puolestaan. Olkaa hyvä lisäkysymys. En yhtään epäile sitä, että komissio viime vuosina on toiminut tällaisten omien aloitteidensa pohjalta, jotta se voi myöskin hoitaa nämä kehityspoliittiset tavoitteet. Mutta minulla herää tässä kysymys, että mitä komission sisällä tehdään, jotta loppujen lopuksi voidaan ne edellytykset ja rakenteet saada aikaiseksi, että esimerkiksi tämä 12 kohdan suunnitelma, joka, jonka komission jäsen Piibalks otti esille, myöskin pannaan toteen? Eli mitä komissio itse, itse tekee, jotta poliitikkojen koherenssille saataisiin edellytykset? Ja miksi esimerkiksi tällaiset tehtävät, merkittävät tehtävät eivät ole missään roolissa ajatellen tätä EU 2020-strategiaa. Komissio hoitaa tehtävänsä nyt paremmin. Me ehdotimme jäsenvaltiolle lisärahoitusta. Muistan esimerkiksi G8 Japanissa e, esitin miljardin lisärahoitusta, jotta autetaan Afrikan maaseutukehitystä ja muuallakin maaseutukehitystä, e, joka tulee käyttämättömistä varoista. Niin jos nyt täytetään kaikki Euroopan velvollisuudet suurimmaksi osaksi, niin sen pitää tulla kansallisista budjeteista. Nykyisissä rahoitusnäkymissä eh, emme voi enää käyttää lisäjoustoa, joten eh, meidän täytyy puhua jäsenvaltioidemme kanssa, jotta voimme täyttää nämä tavoitteemme. Kiitos. Freedom and democracy. Kiitoksia Herra puheenjohtaja, minä esitän lisäkysymyksen liittyen tähän kehitykseen ja myöskin ylihuomiseen neuvoston kokoukseen. Tämänhetkinen talouskriisi ja myöskin taantuma, joka tässä on uhkana, tarkoittaa sitä, että eh, meidän täytyy hiukan enemmän reagoida eh, suuremmilla investoinneilla, joten meidän täytyy rahoitus saada vakaalle pohjalle. Ja tästä syystä kysynkin seuraavaa. Oletteko ajatellut poliittisena johtajana komissiossa toimimaan tässä asiassa ja että nämä eurobondit, euroosakkeet käytetään esimerkiksi kehityksen rahoittamiseen ja eurooppalaisten investointien lisäämiseen. Esimerkiksi eurooppalaiset moottoritiet, tai tutkimus ilmastonmuutokseen liittyen Euroopan laajuinen järjestelmä merinavigointia varten tai esimerkiksi, että investoitaisiin energiaan. Nämä G-terminaalit Välimeren alueella, nämä ovat hyvin suuria Euroopan laajuisia investointiprojekteja ja että voitaisiin eurobondien avulla kattaa tällaiset investoinnit. Kiitoksia. Kiitos. Nämä asiat, niistä ne hoidetaan seuraavissa rahoitusnäkymissä. 2020 strategiassa olemme käsittelemässä jo rahoituksen tulevaisuutta. Olipa kysymys energiasta, liikenteestä, immateriaalisista asioista myös. Siis tässä on kysymys sellaista sektorista, jolla uskomme, että on lisäarvoa. Euroopan tasolla käytetty juoro, e, euro, Euroopan tasolla käytetty euro on, e, euro on enemmän kuin se, että se käytettäisiin, sama euro käytettäisiin jäsenvaltiossa. Tietysti me keskustella jäsenvaltioiden kanssa. Tässä on hyvin vaikea aika keskustella asioista, kun on kysymys budjettikriisistä jäsenvaltioissa, mutta voimme varmasti vahvistaa huomattavasti yhteyttä Eurooppa-tasolla. Additional question, yes please. Lisäkysymys, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, en mielestäni saanut kyllä vastausta tähän. Uskotteko, että meidän pitäisi tai voisimme reagoida tähän taantuman uhkaan Euroopan laajuisilla koordinoidulla suorilla toimilla siten, että me käyttäisimme näitä eurobonseja. Älkää unohtako, että me todellakin joudumme ottamaan huomioon myöskin suurta kilpailua. Intia, Kiina, Yhdysvallat. Voisiko Eurooppa reagoida tällaisilla suurilla Euroopan laajuisilla investoinneilla, näillä eurobondseilla? Voitaisiinko nämä investoinnit kattaa näillä? Mitä suunnitelmia teillä on tähän liittyen? Kiitos. Suoraan sanoen minä en usko, että e, jäsenvaltiot ajattelisivat, että euroobligaatioita käytetään tämän tyyppisiin käyttöihin. Meillä on hyvin kunnianhimoinen suunnitelma, että e, ottaisimme käyttöön järjestelmän, jonka avulla autetaan niitä maita, joilla on liiallisia velkoja. E, on tiettyjä velvoitteita, että obligaatioita, joita jäsenvaltiot vievät markkinoille. Nyt on vaikeata saada sopimusta tällaista eurojoukkovelkakirjalainoista tämän tyyppisiin tarkoituksiin. Tähän voidaan käyttää muita järjestelmiä. Puhuin, että meillä olisi yksityisjulkiskumppanuutta. Euroopan investointipankin välineitä käytettäisiin. Me katsomme hyvin avoimesti kaikkia rahoitusmahdollisuuksia, joita on näille tärkeille hankkeille, mutta tämä on mahdotonta nyt, että saataisiin nämä eurobondit tähän tarkoitukseen. Dots. Kiitos sitten kollega Diana Dots. You, uh, president. President Barroso. Puheenjohtaja, puheenjohtaja Barroso, olette tukenut Pohjois-Irlantia ja sitä tärkeää kehitystä, jota on saatu aikaan siellä luodessamme vakaan rauhan kansalle. Toitte esiin tukenne ja komission tuen paikallishallinnolle ja sille jota, työlle, jota se tekee, voidakseen tosiaan taata Pohjois-Irlannin ihmisille vauraan ja vakaan tulevaisuuden. Mutta meidän talotemme yksi tärkeä sektori ja työ siellä voisi kärsiä siitä, mitä komission tilintarkastajat ovat esittäneet ja niistä sanktioista, mitä tulee maaseudun kehitykseen. Ja kun on kysymys esimerkiksi tilatukikorvauksista, ja jos ajatellaan tätä ohjelmaa ja mahdollisia riskejä, oletteko valmiita pääosaston kanssa katsoneet, valmiita katsomaan, että voitaisiin saada aikaan 5 prosentin korvaus rahahan on jo peritty takaisin, mitä alkuperäisiin vaatimuksiin tulee. Kiitos. Kiitoksia kovasti, kiitoksia kommenteista. Eh, me olemme tukeneet paljon Pohjois-Irlannissa, olemme tyytyväisiä kehityskulkuun Pohjois-Irlannissa. Komissio on investoinut paljon tähän eh, prosessiin. Vierailin itse siellä ja aion vierailla vastakin. Olen tietoinen tästä eh, tilatukijärjestelmästä ja tästä komission jäsen, vastaavan komission jäsen on luonnostellut asiaa mutta eh, jäsenvaltioiden mm, eh, mahdollisuus on ilmaista oma kantansa, mutta tässä prosessi on olennainen. Eh, tässä korjaukset johtavat siihen, että saamme aikaan tasavertaisen kohtelun kaikille jäsenvaltioille ja varmasti olette samaa mieltä, että pyrimme tällaista noudattamaan täysin Juuri eh, tänään oli mielenkiintoinen eh, usean tunnin kokous. Eh, siellä oli tilintarkastustuomioistuimen edustajia, komission edustajia. Vaikka tuemme Pohjois-Irlantia, meidän täytyy noudattaa kaikkia vastuuvelvollisuussäännöksiä. Kiitos. Kiitos. Thank you. Um, I'll just take up your time for one uh, supporting. Niin minä haluaisin tästä vielä jatkokysymyksen esittää. Ja e, Pohjois-Irlannissa on esitetty huolia siitä, että mm, on hyvin vähän e, tarkastuksia järjestetty, e, pistotarkastuksia. Haluaisin tietää, voidaanko tehdä täysi menettely mm, tarkastelu siitä, että onko tätä aluetta täysin kunnolla hallinnoitu. Tietysti voin antaa teille kaikki vakuudet komission puolelta, että tämä tehdään hyvin, mutta Tämä on kuitenkin hallinnollinen toimenpide, joka sisältää useita askelia. Tässä tarkoituksena on antaa jäsenvaltiolle mahdollisuus, että riippumaton osapuoli kuulee heitä, joten meidän täytyy todellakin ottaa tämä huomioon. Dziękuję bardzo. Na tym zakończy... Kiitos. Me olemme näin käyneet läpi ensimmäisen kysymyssarjan ja sitten menemme konkreettiseen aiheeseen, eli eurooppalaista hallintotapaa käsittelevä työryhmä. Se on keskustelun aihe ja kollegamme ottaa, käyttää ensimmäisen puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja puhemies, puheenjohtaja Barroso, te sanoitte jotakin aivan selvästi tässä, että komissio on Euroopan taloushallinto. Mutta tätä yhteisöllisyyttä tarvitsemme enemmän. Jos haluamme vahvistaa taloushallintoa, me olemme tässä kyllä teidän tukenanne, mutta neuvostossa on olemassa myöskin muita ajattelutapoja että olisi tällainen hallitusten välinen menetelmä, etenkin kun kyse on vakaus- ja kasvusopimuksesta. Jos nyt katsotaan niitä tuloksia, joita tässä on saatu. Mitkä teidän käsityksenne mukaisesti ovat ne tärkeimmät elementit, jotka johtopäätöksessä täytyy ottaa huomioon, jotta taloushallintoa saadaan vahvistettua ja myöskin, että talous- ja vakaussopimusta saadaan yhteisömenetelmän kautta vakautettua. Voitteko puhua tästä jostakin konkreettisista tekijöistä? Tämä olisi myöskin hyvä, kun ajatellaan keskustelua suuren yleisön parissa. Kiitos. Mielestäni tämä, siis tämä työryhmähän asetettiin, ja kuten tiedätte, niin komissio osallistuu rakentavasti ja lojaalisesti tähän työryhmään. Itse asiassa neuvoston puheenjohtaja perusti tämän yhdessä komission kanssa. Komission edustaja osallistuu työryhmään ja voin sanoa, että olen hyvin tyytyväinen siihen tapaan, jolla työ edistyy työryhmässä. On syntymässä pikkuhiljaa konsensus siitä, millä tavalla taloudellinen koordinointi hallintotapa olisi hoidettava Euroopassa ja useimmat vastaavat niitä ehdotuksia, joita esitettiin 12. toukokuuta tiedonannossamme. Joten haluaisin sanoa, että tämä työryhmä tekee tärkeää työtä, koska siinä korostetaan tärkeitä asioita, esimerkiksi vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanoa – ja tästä raportoidaan neuvoston puheenjohtajalle. Ja me aiomme käyttää tietysti aloiteoikeuttamme ja esittää lisäehdotuksia sen konseksuksen perusteella, joka tässä työryhmässä syntynee. Kiitos. Kiitoksia kovasti, puhemies Hyvä puheenjohtaja, me tiedämme, että tietyt jäsenvaltiot ovat kovissa talousvaikeuksissa ja se vaikuttaa myös näiden maiden kansalaisiin ja hallitusten päätöksiin näissä maissa. Äskettäin saimme kuulla siitä, että pitäisi tukea Euroopan integraatiota jäsenvaltioissa, mutta haluaisin kysyä teiltä, miten puolatte tätä ja miten vastustatte sitä painetta, että nyt pitäisi löytää uusia ratkaisuja, esimerkiksi uusi talous, talouden hallintomalli euroalueelle. Minkälaisia takeita voidaan antaa niille maille, jotka ovat ponnistelleet, jotta eh, tästä ei jouduttaisi takariviin EU-ssa? Several Ensinnä, ensinnäkin minä olen jo usean otteeseen täällä parlamentissa sanonut, että me vastustamme kaikenlaisia tällaisia että, kilp, että instituutioiden eri osat ikään kuin kilpailevat keskenään. Meillä on yksi unioni, Euroopan unioni, jossa on meidän toimielimet ja 27 jäsenvaltiota tänä päivänä. Ja tietysti tässä täytyy sopimuksia kunnioittaa täysin. Tämänhetkisessä puitteissa me voimme tehdä enemmän, kuin ajatellaan taloudellista hallintoa ja selkeyttä meillä on sopimus, artikla 121, jossa selkeästi todetaan, että e, jäsenvaltioiden taloudelliset politiikat ovat yhteisen, yhteisiä huolenaiheita. Artikla 121 e, sen tarkoituksena on koordinoida jäsenvaltioiden toimia, kun taas 126 artikla liittyy budjettipolitiikkaan ja 136 artikla äh, antaa mahdollisuuden komissiolle äh, ryhtyä toimiin koordinaation parantamiseksi euroalueella, mutta myöskin yleisesti yhteisön puitteissa. Tämä on tärkeä asia, joka tulisi ymmärtää. Me voimme tehdä ehdotuksia euroalueelle, mutta aina Euroopan unionin puitteissa, eikä se, että euroalue on, eh, on ikään kuin erillinen osa EUsta. Tämä on kriittisen tärkeää, eh, että ajatellaan unionin, eh, unionia ja sitä, että se perustuu subsidiariteetille. Kiitos sitten kollega Sergio Coferati. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on aika erilainen mielipide kuin herra Barosolla siitä työstä, jota komissio tekee tässä työryhmässä tai on tehnyt kuluneina kuukausina. Ehkä voitte osoittaa, että olen väärässä, mutta minulla on silti se vaikutelma, että ajatus koko tässä prosessissa, jossa on tarkoitus tehdä tai siivota budjettimenettelyä, josta olemme voineet lukea viestimissä. Samalla vaikuttaa siltä, että olemme kuitenkin menettäneet näköpiiristämme kasvu- ja kehitysulottuvuuden. Vakaus- ja kasvupakettiin viitataan nykyään pelkästään vakauspakettina, eikä suinkaan sellaisena, josta olemme puhuneet mitä tulee euroobligaatioihin ja niin edelleen, niin kaikkeen siihen, mikä voisi tukea kasvua, niin voisin kysyä, että onko kasvu todella asia, joka kiinnostaa teitä ja työryhmää ja ennen kaikkea komissiota? Työryhmä koski nimenomaan talouden hallintomallia ja silloin ilmaisin tyytyväisyyteni, niin se ei liittynyt pelkästään tähän, mutta nyt kasvu on erillinen tekijä se on erittäin tärkeä Euroopan taloudessa. Ilman kasvua me emme pysty saamaan aikaiseksi sitä, mitä kansalaiset odottavat. Me emme pysty säilyttämään sosiaalista markkinatalouttamme, emmekä eivätkä kansalaiset voi, voi käyttää potentiaaliansa. Kyse on kasvusta, kasvusta ja kasvusta 2020 strategiassa, mutta ei mitä tahansa kasvua. Osallistavaa, integroivaa kasvua, kestävää kasvua, mutta meidän täytyy saada aikaan myös luottamusta. Ilman luottamusta rahoitusmarkkinoilla emme pääse myöskään kasvun korkeammalle tasolle ja siitä syystä myös finanssikonsolidaatio on tärkeä ja e, tämä ei ole mikään e, itsetarkoituksellinen tavoite, vaan myös väline, jotta päästään potentiaalia käyttämään. Kiitos. Kamal. Kiitos sitten kollega Seed Kamal. Thank you very much, uh, Mr. President. I think we all need, or I think we all... Kiitoksia. Me kaikki varmastikin tarvitsemme hyvin vakaata taloudellista hallintomallia, mutta olkaamme rehellisiä siitä, että mitä on tapahtunut. Me e, olemme nähneet, että näitä sääntöjä ei ole noudatettu ja nämä toimet ovat olleet hyvin epätasapainoiset. Me voimme kaikki varmasti olla yhtä mieltä siitä, että jäsenvaltioiden täytyy pitää kiinni rahoituspolitiikan säännöistä, finanssipolitiikan säännöistä, mutta onko tämä teistä mahdollisuus EUlle saada lisää valtaa ajatellen jäsenvaltioiden budjetteja vai puhutaanko tässä nyt oikeista ongelmista niistä maista, joilla on esimerkiksi suuret budjettivajeet, sen sijaan, että kiinnitettäisiin huomiota siihen, että olisi enemmän valtaa jäsenvaltioiden budjeteista. En näe tätä minkäänlaisena vallan tavoitteluongelmana, se ei ole ongelma. 120 artiklaa on mukaan sopimuksessa siis jo nyt jäsenvaltion talouspolitiikka ei ole pelkästään kansallinen asia. Olemme nähneet kriisin, siis se kanta, jonka yksi maa ottaa, niin vaikuttaa hyvin suoranaisesti toisiin maihin. Jäsenvaltiot, kun ne valmistelevat budjettia, tietävät, mitä muutkin tekevät, koska näiden päätösten, nämä päätökset vaikuttavat niiden omiin päätöksiin. Me emme halua, ja siis haluan tehdä sen aivan selväksi, emme halua tietenkään sekaantua kansallisten parlamenttien suvereenisiin oikeuksiin. Se on tärkeä asia, jota on kunnioitettava, mutta kun keskustelemme Euroopan talouspolitiikasta ja kun olemme huomanneet, kuinka paljon olemme riippuvaisia keskenämme, olemme nähneet haluamme tietää myös, mitkä talouksien, eri jäsenvaltioiden talouksien pääpyrkimykset ovat. Mielestäni tämä on tosiaan järkevä linjaus, jota komissio ehdottaa. Győri. Kiitos sitten Rova Aniko Győri. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, kriisi osoitti, että Eurooppa ei voi enää tuhlata aikaa, vaan meidän pitää reagoida aivan välittömästi. Nyt on tehtävä tarvittava strategia ja e, rahoitusmaailman e, uudistaminen, e, kaikki tämä pitää hoitaa niin, että tietyillä uusilla politiikan aloilla on oma paikkansa ilman elintarvikehuoltoa emme pysy vahvoina maailmassa. Kysyisinkin Herra Barrosolta, voitteko sitoutua 2020 strategiaan, kun olette nyt poliittisessa vastuussa, haluatteko säilyttää sen periaatteen, että muutoksia tapahtuu niin, että otetaan huomioon kaikki jäsenvaltiot, eikä pelkästään nämä euroalueen maat, vaan myös kaikki muut. Kiitos. Uh, niin olette täysin oikeassa, kun puhuitte tästä holistisesta lähestymistavasta. On virhe ja jäsenvaltiot ovat kyllä tietoisia siitä, että kun puhutaan eh, talouspolitiikasta Euroopassa ja kun ajatellaan talous- ja vakaussopimusta tai eh, rahoituspalvelujen uudistusta, kyse on kasvusta. Ja totta kai me tarvitsemme eh, hyvää hallintotapaa Euroopassa. Meidän täytyy ottaa huomioon eri asiat, mutta meidän, eh, me tarvitsemme myöskin uudet sääntelyt rahoitusmarkkinoiden sääntelemiseksi. Meidän täytyy investoida kasvupotentiaalimme ja tämä on se, mitä EU 2020 eh, peräänkuuluttaa. Me tarvitsemme eh, finanssikonsultaatiot ja myöskin rakennemuutoksia. Meidän tietysti täytyy pohjata ne sellaisiin taloudellisiin sääntöihin, jotka ovat hyvin tärkeitä meille – ei ainoastaan 16 tai 17 maan osalta, koska toivon, että Virokin pian tulee, vaan siis tämä koskettaa kaikkia 27 jäsenvaltiota. Kollega Franz Obermeier. Kollega Franz Obermeier. Äh, mit der task. Tämän työryhmän avulla äh, Van Rompuy haluaa nopeasti tällaisia uusia sääntöjä aikaiseksi saadakseen EU tästä kriisistä ulos. No puheenjohtaja, te puhuitte tänään jo usein artiklasta 21, puhuitte aivan oikein tästä vastavuoroista riippuvuudesta ja siitä, että talouspolitiikka ei kosketa ainoastaan tiettyjä jäsenvaltioita. No konkreettinen kysymys, miten tämän työryhmän avulla on mahdollista saada aikaan tällaisia sanktioita jäsenvaltioita vastaan, jotka rikkovat rahoitussääntöjä? Voiko komissio kuvitella, että tässä esimerkiksi rakennetukea ei annettaisiin ja, ja myöskin, mitä komissio ajattelee, kun puhutaan tällaisista eri toimista näitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät kykene hoitamaan talouttaan? Useita kysymyksiä, mutta ensiksi se, mitä me nyt teemme työryhmässä, ja mitä komissio tekee siis 12. toukokuussa annetussa tiedonannossa puhuimme mahdollisuudesta siitä, että vakaus- ja kasvusopimusta vahvistettaisiin siten, että laajennettaisiin erilaisia kannusteita niin, että tätä noudatettaisiin tai pantaisiin täyteen, täytäntöön. Jotkut puhuvat sanktioista. Mehän tarvitsemme näiden välineiden uskottavuutta, jotta tätä sopimusta kunnioitettaisiin Jotkut jäsenvaltiothan eivät kunnioita sellaista sopimusta, jonka ne ovat hyväksyneet ja ratifioineet. Kuinka voimme tämän tehdä? Reilusti, ei pelkästään rankaisemalla niitä maita. Siis siksi me haluamme yrittää panna täytäntöön erilaiset yllykkeet, katsomatta siihen, ovatko maat kohesiomaita vai ei. Ja tämä voidaan tehdä siten, että vahvistetaan näitä yllykkeitä eri tavoin joko siten, että käytetään johdonmukaisemmin erilaisia ehkäisykeinoja ja vähennetään automatiikkaa. Siis katsomme erilaisia mahdollisuuksia ja komissio on tekemässä tästä kaikesta ehdotuksia. Ähm. Kiitos. Kollega Juan López Aguirre. Kiitoksia puhemies. Äh, puheenjohtaja Barroso te puhuitte työttömyydestä, kun katsotaan tämän työryhmän tavoitteista. Monen otteeseen on otettu esiin kestävä kasvustrategia, joka osallistaa ja ennen kaikkea sen pitäisi osallistaa. Ja nyt 20 miljoonaa eurooppalaista on jäänyt työelämästä syrjään tämän kriisin takia yli 20 eh, miljoonaa työtöntä. He haluaisivat myönnytyksiä silloin, kun me päätämme taloudenhallintomallista, vakaudesta ja eh, valvonnasta, eh, talous- ja rahoitusvalvonnasta. Tässä Kyse on strategiasta, joka kohdistuu aivan suoraan siihen, että pitäisi saada nämä ihmiset uudestaan mukaan työelämään, jotta he olisivat mukana tuottamassa tuottavuutta ja e, kilpailukykyä. Erityisesti miten mietitään sitä, miten jäsenvaltiot osallistuvat silloin, kun ne osallistuvat tähän kehitykseen, jotta ne voisivat olla relevantteja siinä, että laaditaan uusia sääntöjä talouden hallintomalliin. Considero que é essencial o que disse o Sr. Deputado López Aguilar. E, tudo isto temos de ter uma visão holística. Não podemos olhar apenas para novas regras de governança. Niin, emme nyt voi tässä tarkastella ainoastaan tätä taloushallintoa, vaan meidän täytyy katsoa myöskin, mitä voimme tehdä kasvun eteen Euroopassa. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että se on kestävää kasvua, joka ottaa kaikki huomioon. Olen toistanut tämän ja usein emme ole sitä mieltä, että nämä kustannussopeutukset ovat sellaisia, että heikommat joutuvat ne kantavat, kantamaan. Joten tässä täytyy ikään, ikään kuin tehdä uhrien uudelleenjakoa jakoa ja kuten sanottu, herra Lopes Gila sanoi jo, että on tarpeen saada aikaan myöskin tällainen ulkoinen ulottuvuus. Tästä syystä meillä onkin G20-huippukokous. Me haluamme ehdottaa sellaisia mekanismeja, että rahoitussektori myöskin auttaa kriisin ratkaisemisessa. Haluan myöskin löytää yhteisen eurooppalaisen näkemyksen G20-kokouksen puitteissa. Luhan. Kiitos sitten edustaja Luhan domnule barroso referitor la europa două mii douăzeci o nouă strategie europeană pentru ocuparea forței. kiitoksia eurooppa kaksituhatta kaksikymmentä se on uusi eh, talouskasvun strategia ja nämä tavoitteet joita hyväksyttiin maaliskuussa eh, ja tässä tavoitteena on parantaa myös tutkimusta ja kehitystä eh, tällä alueella BKTstä pitäisi näiden rahoituserien osuus olla 30 prosenttia. Nyt pitäisi heijastella myös sitä, miten tärkeää tutkimus ja kehitys on. Minä haluaisin kysyä teiltä, minkälaisia menetelmiä aiotte käyttää tässä kun näitä osuuksia mitataan, ja onko tässä asiassa jo esitetty kuulemista? Kiitos. Uh, uh, Olette oikeassa. Me olemme viitanneet kolmeen prosenttiin, mutta emme ole pelkästään maininneet TK-toimintaa, vaan myös innovaatiokonseptin, koska ei ole kysymys pelkästään perustutkimuksesta, vaan pikemminkin siitä, millä tavalla tutkimus voidaan muuttaa taloudelliseksi toiminnaksi, millä tavalla se voi tuottaa kasvua. Ja kuten tiedätte, niin ei ole mitään selvää mittaria innovaatiolle. Se on tekninen asia, joka aiheuttaa erimielisyyttä asiantuntijoiden kesken. Jotkut asiantuntijat olivat äskettäin Brysselissä, työskentelemme heidän ja muiden kanssa, jotta voisimme saada sellaisia innovaatiomittareita, jotka voisivat miten nyt sanoisin, olla sovittavissa politiikan tekijäyhteisön ja innovoijien kesken. Ja haluamme tehdä kaiken tämän avoimessa konsultaatiossa ja odotamme eri sidosryhmien panosta. Tämä on hyvin tekninen asia, mutta on kriittisen tärkeää, että saamme tosiaan paremmat mittarit innovaatiotoiminnalle. Sitten edustaja Ilda Figueredo. Kiitoksia puhemies. No, kyllähän me tiedämme, että eh, talous- ja sosiaalitilanteiden kehittyminen on hyvin huolestuttava monissa EUn jäsenvaltioissa. Talouskasvu on heikkoa, eikä, eikä se riitä, jotta työttömyyttä voidaan pienentää ja luoda uusia työpaikkoja, joita EU todellakin tarvitsee. Toimenpiteisiin on ryhdytty, varsinkin säästötoimenpiteisiin, ja tietysti talous- ja vakaussopimus ja sen kriteerit ovat sellaisia, että niistä pyritään pitämään kiinni, mutta mielestäni tässä mennään väärään suuntaan. Ei näiden avulla saada uusia työpaikkoja luotoja tai talouskasvua parannettua. Epätasapaino tässä lisääntyy ja samoin köyhyys. Meillä on nyt Euroopan köyhyyden vastainen vuosi meneillään tällä hetkellä voimme todeta, että tässä köyhät syrjäytyvät ja työttömyys kasvaa entisestään. Herra puheenjohtaja, ettekö ole sitä mieltä, että on täysin välttämätöntä näiden poliitikkojen kautta myöskin parantaa ja edistää kestävää tasoa myöskin sosiaalipuolella, eikä ainoastaan kun ajatellaan rahoitussektoria ja sen edistämistä, koska tässä sosiaalinen kestävyys katoaa täysin eikö nyt olisi aika pitää huoli siitä, että ne kriteerit, joista te olette puhuneet, kun puhutaan sosiaalista rajallisuudesta, otetaan huomioon? Ilman rahoituksellista kestävyyttä emme saa aikaan sosiaalista kestävyyttä. Ilman sitä ei ole myöskään luottamusta eikä investointeja. Investoinnit eivät tuo myöskään työpaikkoja. Siksi kantamme on, että makrotaloudellisen politiikan on oltava tervettä ja tasapainoista. Meitä huolestuttaa haavoittuvimpien väestönosien tilanne köyhyydestä. Yksi 2020-strategian keskeisistä kohdista koskee köyhyyden torjumista ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista. Yhteiskunnassamme köyhyys on yhä pahempi ongelma ja näemme, kuinka uusia hyvin huolestuttavia köyhyysilmiöitä ilmenee. Hallitusten on pohdittava, kuinka tähän ongelmaan vastataan, mutta haluaisin toistaa, ratkaisu ei voi olla budjettikuri, koska mikäli teemme näin, pahennamme tilannetta mukaan lukien näiden heikoimpien henkilöiden asema. Sitten herra John Bafton. Uh, Kiitoksia puhemies. Puheenjohtaja Barroso, voisitteko ehkä kertoa meille, kuka oikein hyötyi Kreikan takauspaketista? Kreikan kansako vai Kreikan rikkain pankkiiri Spirolaxis, jolla on suuri osuus Eurobanking FGE-ryhmässä? Eh, Voiko tässä mahdollisesti olla myös jonkinlainen eturistiriita? Kiitoksia. The package put forward by Greece and European... Paketti, jota Kreikka ja Euroopan toimielimet esittivät, on Kreikan kansalaisten eduksi ja ylipäätään Euroopan talouden eduksi. Ellei näin olisi, ei sitä olisi myöskään 27 jäsenvaltion kesken hyväksytty. Sitten tähän kysymyksen vihjailuun liittyen mielestäni se ei ansaitse kyllä minkäänlaista vastausta. Uh, last question. Uh, colleague Georgios Papanikolaou. Viimeinen kysymys kollega Georgios Papanikolaou. Hyvä puhemies. Saksa ja Ranskan johto tuntuu olevan sitä mieltä, että me tarvitse Euroopan unioni, jos ajatellaan sitä, mitä Sarkozy ja Merkel viime viikolla sanoivat, näin voi tästä päätellä. Mutta kuten sanoimme, aiomme mukauttaa vakauspakettia siten, että otettaisiin käyttöön sanktiot, vedettäisiin äänestysoikeus esimerkiksi pois sellaiselta valtiolta, joka ei toimi määrättyjen sanktioiden mukaisesti. Onko teidän mielestänne kriisi nyt ainoastaan kuritoimenpiteisiin johtava vai onko nyt niin, että tämän kriisin myötä, kun meillä on yhteisövälineet ja kansalliset verotusvälineet, niin tässä joudutaan ikään kuin umpikujaan. Näitä ongelmia on tullut aikaisemminkin esille ja nyt taas kerran on Kreikan luottoluokitusta parannettu ilman mitään perustaa. Johtaako tämä johonkin ja johtaako se vakauteen tulevaisuudessa? Pyrimme siihen toimielimissä että voitaisiin saada jotain uskottavampaa kuin kasvavakauspaketti. On selvää, että ongelmia on ollut täytäntöönpanossa. Jotkut jäsenvaltiot eivät ole noudattaneet niitä sääntöjä, joista ne itse ovat päättäneet. Nyt jo nykyisten sopimusten pohjalta ilman mitään uusia uudistuksia on mahdollista ottaa käyttöön tiettyjä rajoituksia ja tiettyjä seuraamuksia. Tämä on mahdollista. Se, mitä haluamme jatkossa, on, että kaikki tämä tehdään objektiivisella tavalla ja me mietimme sitä, miten voidaan parantaa tämän paketin uskottavuutta, sopimuksen uskottavuutta. Tarvitaan objektiivisia kriteereitä, kun arvioidaan maan tilannetta, onko maa köyhimpien tai rikkaimpien jäsenvaltioiden joukossa kaikkien etujen mukaista on, että kasvu- ja vakaussopimusta pannaan täytäntöön uskottavammin. President. Suuret kiitokset, kiitokset herra puheenjohtaja, komission puheenjohtaja tästä kyselytunnista. Tapaamme jälleen ensi kuussa. Suuret kiitokset siis näistä.